Tervetuloa kokoukseemme verkkovierailut Euroopan unionissa. Pahoittelen, että puhun englantia, mutta koska puheenjohtajan nuotit ovat englanniksi, niin englantia sitten puhun. Saksankieliset toivotan myöskin ter- lämpimästi tervetulleeksi Itravaliokuntaan saksaksi. Tiedätte, että meillä on tulkkaus kaikilla kielillä ja tämä menee myös verkkoon, joten Meillä on paljon vieraita verkossa, mutta on aina hyvä nähdä, että on mahdollista järjestää tällaisia tilaisuuksia, kun meillä on tällaisia pitkään käsiteltyjä asioita. Tästä asiasta puhuttiin jo vuonna 2001, kun oli Itävallan puheenjohtajakausi. Siitä lähtien olemme tehneet paljon. Meillä oli 2006 ensimmäinen verkkovierailudirektiivi. Ja olen ylpeä voidessani, voidessani, toimia puheenjohtajana tänään, koska digitaaliset sisämarkkinat eivät vielä aidosti ole toteutuneet. Seuraavia askelia täytyy miettiä. Meillä on nyt verkkovierailut kuin kotona vaihe, Erlach-vaihe, se on tärkeä askel eteenpäin. Ja sitten seuraavat vaiheet omasta maastasi muuhun maahan, muusta kotimaahan. Komissaari on luvannut meille seuraavan askeleen, että me juoksemme maratonia. Tiedämme, missä maali on kuitenkin. Sitten on kysymys vaikutuksista kuluttajille ja verkkoyhtiöille. Se oli vahva. Ja seuraavaksi telekomarkkinat ja integraatio on merkittävä kysymys. ITRE on ollut vetovastuussa valiokuntana roaming kysymyksissä. Alusta lähtien nyt me olemme roaming viisi vaiheessa. Ja toivottavasti sitten verkkovierailu kuusi pakettia on tulossa. Ja nyt me olemme saaneet tämän verkkovierailun kotona periaatteen läpi. Se on ainakin peruskivi digitaaliselle sisämarkkinoille ja elämme maapallolla, joten maapalloistunut liikkuvuus on tärkeää. Eli kysymys globaalista roamingista tulee esille. saa olla noin 2,5 gigawattia maksimina mutta jos mennään Euroopan ulkopuolelle, oli vähän aikaa sitten Kiinassa, niin yksi gigawattia 250 täällä ja 19 500 euroa muualla maailmassa. Täytyy toimia. Kiittäisin myös Itre-valikunnan jäseniä, jotka ovat työskennelleet tämän asian kanssa Pilar ja vaikka Angelikaa. Mia Petra, Valean. Meillä on kokous 12.30. Katsotaan, tarvitaanko koko aikaa. Asiantuntijalla on vartti. Näette kellon tikittävän. Parlamentissa aina näette, miten aika etenee. Ja sitten komissiolla on puheenvuoro haluan mahdollisimman paljon vuorovaikutusta. Ja ensimmäinen pohja ykkösistunnassa on Rom Like at Home, järkivedellyt kohtana direktiiviin, niin parissa puhuva Jeremy, Jeremy Godfrey, Godfrey, joka on ollut Brekissä. Hän kertoo erilaisista säätelyviranomaisen näkökulmasta. Noin 20 minuuttia maksimi. Tiedätte, että valiokuntamme tukee Berkkiä vahvasti tasolta harmonisaatiossa ja vastavuoroisessa tunnustamisessa, jotka ovat teidän käsissä. Luotamme teihin että Berek taistelee tavoitteen puolesta, että saadaan aidosti yhtenäiset sisämarkkinat telekomalueella. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valiokuntaa Berekin tukemisesta. Me todella olemme saaneet sellaisen vaikutelman, että kun meillä on asiantuntijoita kaikkialta ollut käytettävissä, kun katsotaan, että saadaan EU-lainsäädäntöä yhdenmukaisesti täytäntöönpantoa, eh, tämä kaikki harjoitus on ollut oikein myönteinen kokemus. Haluaisin muutamasta asiasta puhua. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa eh, valiokuntaa Berekin roolista, kun pyritään varmistamaan roaming-sääntelyn yhdenmukainen täytäntöpano. Sitten puhun palveluista ja siitä, mitä seuraavaksi aiomme tehdä. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa Berkin työstä. Me olemme antaneet kahdet ohjekokonaisuudet vähittäisiä tukku roaming-palveluista. Näitä Näiden lisäksi olemme tar- tarjonneet välineitä operaattoreita varten. Esimerkiksi vähittäispuolella meillä on äh, tällaisia taulukoita, joilla voidaan laskea kohtuullisen käytön politiikan vaikutukset ja meillä on myös ohjausdokumentteja, äh, jotka koskevat näitä vakaita äh, yhteyksiä kotimaahan ja tätä asiaa koskevia tietoja Meillä on myös vertailuarvoraportteja roamingista kaksi kertaa vuodessa. Tämä on kovin kattava, kvantifioittava raportti roamingin vaikutuksista EUn alueella. Sitten meillä on vuosittainen avoimuus ja vastuukertomus, joka on tällainen äh, laatua koskeva. Haluaisin näistä äh, raporteista teille kertoa. Meillä on myös äh, komission puolen auttamista. Olemme antaneet sinne päin panoksia ja kun komission asettanut näitä tukkuhintoja ja enimmäismaksuja ja näistä kaikista pian puhun. Yhteenvetona jos ajatellaan tätä kotimaan hintaisten verkkovierailujen vaikutuksia, ei ole ky- mitään epäilystä siitä, että se on ollut suurin menestys tarinan käyttäjille ja kuluttajille. Ja pian kerron datasta, joka on tämän pohjalla. Lähes kaikki e- etäalueen kuluttajat ovat voineet käyttää tätä palvelua ja suurin osa roamingissa e- koskee näitä kotimaan hintaisia verkkovierailuja. Yli 90 prosenttia liikenteestä olemme nähneet, että datamäärät ovat ja äänisiirtomäärät ovat valtavasti nousseet tämän jälkeen, kun ajatellaan vaikutuksia operaattoreille. Tässä on ehkä vähän vaikeampi vetää johtopäätöksiä vasta vuoden jälkeen. Aika monet operaattorit ovat tarjonneet hinnoitteluja, joissa ei roaming ole mukana. Jotkut ovat poistaneet roamingin kokonaan hinnoitteluistaan Olemme nähneet, kuinka jotkut operaattorit ovat hakeneet poikkeuksia. Neitä on aika vähän, suhteellisen vähän, ja myös tukkuhinnat ovat laskeneet hyvin pitkälti. Kaikki, puhuvat, kaikki pysyvät enimmäiskattojen mm, alla, ja keskimääräiset hinnat ovat merkittävästi alhaisempia kuin enimmäismäärät. Tästä kohtu, kohtuullisesta käyttöstä noin kolme neljäsosa kaikista Euroopan operaattoreista käyttävät kohtuullisen käytön toimintapolitiikkaa näissä paketeissa tai ainakin osassa no, no, no kolme neljäsosa tai on katettu. Käytetään myös näitä muita RLAH-sääntelyn mm, mekanismeja, jotka liittyvät linkkeihin kotimaan kanssa ja niin edelleen. Meillä ei ole dataa siitä, kuinka monet loppukäyttäjät päättäjät ovat käyttäneet näitä, näiden toimintapolitiikkojen sovelluksia. Mitä sitten tulee datan käyttöön? Koko e, etäalueella datan käyttö on viisinkertaistunut. Voitaisiin kysyä, johtuuko se tästä kotimanhintoisesta verkkovierailusta vai siitä, että, että datan käyttö olisi joka tapauksessa noussut? Olemme nyt tarkastelleet todella käyttäjäkohtaisia datamääriä kuukausittain ja, va- ja vertasimme sitä roamingin äh, määrän on kotimaiden kulutuksessa. Viimeisen vuoden aikana kotimainen ver- datan käyttö on noussut 20 prosentilla. Roaming datamäärä on kasvanut nelinkertaiseksi, joten on aivan selvää, että RLA on merkittävimmin vaikuttanut eh, näihin datamäärien kasvuun. Eh, luonnollinen datan käytön lisääntyminen on paljon pienempi kuin tämä muu. Mielestäni tämä on vahvin näyttö siitä, kuinka merkittävää hyötyä kuluttajille tästä säännöksestä on ollut. Kuluttajat siis käyttävät tätä dataa ja eh, näitä volyymeja ei ennen tätä säädöstä oltu rekisteröity. On myös kiinnostavaa, että, että maat eroavat toisistaan merkittävästi datan käytön osalta jäsenvaltioiden väliä Tämä saattaa heijastella datan käyttöä, käyttöä yleensä ja myös romin palvelujen käyttöä eri jäsenvaltiossa riippuen näitä, näistä paketeista. Jos nyt katsotaan sitten Mm, puheluja ja tekstiviestejä tätä puolta, niin näimme, että tekstiviestien määrä on lähes kaksinkertaistunut, samoin kuin vastaanotettujen puhelujen määrä. Roaming-puhelut ovat kaksi ja puolin kertoistuneet. Tekstiviestien määrät eivät ole kasvaneet niin merkittävästi kuin datamäärä. määrä. Voidaan olettaa, että melkein kaikki tämä kasvu johtuu juuri tästä RLA-sääntelystä eikä luonnollisesta kasvusta, joka olisi muutenkin tullut. Puheenjohtaja alustuksessa mainitsi, että RLA-sääntely on ollut menestystarina EU:ssa, mutta etäalueen ulkopuolella hinnat ovat edelleen hyvin korkeita. Ne ovat, välillä ne ovat kuitenkin puoliintuneet, mutta edelleen ne ovat monenkertaisia – myös, myös datan käyttö ja vain datan etsintä hinnoittelu on myös hyvin kallista. Tässä on selvää näyttöä, kuinka paljon hyötyä loppukäytäjillä on roomin kulujen roomin maksujen poistamiselle. Tässä, tästä olisi syytä puhua globaalisti. Tähän liittyy myös kaupan, liittyviä kysymyksiä, mutta olisi hyvin arvokasta, jos maailmassa voitaisiin pohtia näitä roomin kysymyksiä globaalilla tasolla. Sitten tukkuhinnoista. Tässä kuvassa vasemmalla nähdään tekst, täällä on tekstiviestit ja muut. Oikealla on nämä puutteet. Tummansininen on kaiken alhainen tukkuhinta, joka näkyy kerät, käytetyssä tiedosta, jota olemme saaneet operaattoreille. Tämä vaaleansinainen, vaaleansinainen pylväs taas on keskimääräinen hinta. Violetti on hinta arvio, jonka Tera valmisteli komissiolle. Tämä hinta-arvio perustui suhteellisen rajoit, rajallisille datalle lähteille. Nyt ollaan valmistelemassa komissiota varten uusia arvioita. Se, mitä tästä voidaan nähdä, ensinnäkin nähdään, että pysytään tuolla enimmäismäärien alapuolella, niin kuin sääntely vaatii. Merkittävällä tavalla ne jäävät tuon enimmäismäärän alle. Mikä tähän sitten on vienyt? Nyt tietenkin hinnoista on yksittäin neuvoteltu. Tukku operaattoreiden ja näiden myyjien välillä. Silloin kun isot operaattorit neuvottelevat keskenään, ne voivat neuvotella alhaisimmasta hinnasta. Mutta myöhemmin varmasti palaamme siihen, kuinka, miten nämä pienemmät operaattorit voivat neuvotella. Ne tulevat ehkä maksamaan enemmän. Täällä on aika paljon eroja eri operaattoreiden välillä – koske näitä tukkuhintoja. And again, this looks at uh, th- this chart shows the average wholesale data. Nähdään datahintojen, data- datatukkuhintojen keskimääräiset hinnat megabittiä kohti, megatavoa kohti. Tuo, tuo, tuolla on pieni virhe, Q4 2007 2015, pitäisi olla 2016. Tässä on eri jäsenvaltioiden enimmäistukkuhinnat. On tärkeää huomata, että kaikki nämä tukkuhinnat pysyvät enimmäismäärien alapuolella. Sitten hieman tietoja näistä poikkeuksista. Noin puolessa EU jäsenvaltioissa on, ei ole ollenkaan haettu poikkeuksia ja toisista on sitten tullut joitakin hakemuksia. Suurin piirtein yhtä paljon ne mobiiliverkko verkko-operaattoreiden on ja jälleen myyjien välillä. Ei ole mitenkään yllättävää, että oot ja uudelleen ja jälleenmyyjät ovat hakeneet eniten poikkeuksia, koska tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin niillä on vähemmän neuvottelumahdollisuuksia neuvotella paremmista tukkuhinnoista, mutta toisaalta niillä ei myöskään ole tulu, tuloja, kun ne eivät voi tarjota näitä palveluja muille. On muistettava myös se, että joitakin MVNO-operaattoreita löytyykin, jotka haluaisivat ehkä poikkeuksia, mutta kun ne kilpailevat toisten operaattorien kanssa, jotka tarjoavat äärlahja, niin eh, kilpailusyistä poikkeuksia ei haeta, vaikka operaattori ehkä voisi saada tällaisen poikkeuksen, mutta ei sitä välttämättä kilpailusyistä siis hae. Sitten MNOsta ja MVNOsta vielä Täällähän on eroja arpuissa. NVMN on pienemmät käyttäjäkohtaiset tulot ja vähemmän kulutusta kotimaassa ja myös roaming-palveluissa. Berek edelleen pyrkii keräämään tietoja MVNOsta erikseen MNOn kanssa ja julkaisee nämä tiedot erillisesti niin, että toimintapolitiikan ohjaajina ja parlamentin jäseninä saamme parempaa tietoa, kuinka tämä vaikuttaa MVNOihin. Mitään periksi sitten seuraavana tekee. Edelleen valvomme toimia ja aloitamme tietojen analyysin erillisesti MN-operaattoreille, MVN-operaattoreille. Teemme läheistä yhteistyötä komission kanssa näistä kustannusmalleista ja niiden kehittämisestä ja nämä annamme panoksena sääntelyn vaikutusten arviointiin ja annamme myös komissiolle palautetta ensi vuoden puoliväliin mennessä, kun asetuksen vaikutuksia arvioidaan. En tainnut käyttää vielä 20 minuuttia, sehän onkin hyvä asia. Suuret kiitokset ja mielellään vastaan kysymyksiin, jos niitä on. Uh, first of all, uh, Ensiksi paljon kiitoksia on oikein kiva nähdä, että maksojen kulujen seurattavuus paranee Euroopan tasolla. Se on hyvä, koska Berek on myöskin aivoriihi. Ja me tiedämme, että Berekillä, niin kuin Esalla sähkömarkkinoilla – se on välttämätön muille. Sitten jos eni saa ajatella, me tarvitsemme vakautta molemmilla markkinoilla. On tärkeää, että, että toimijoiden välinen yhteistyö, se pitäisi olla voimakkaampi vastaisuudessa. Me katsotaan, miten horisontaalista työtä voi parantaa. Meillä on ollut paljon neuvotteluita Roomin kanssa ja Mia Petra Kumpulanatria neuvotteli neljään asti aamulla – näemme, että nämä katot, joista päätimme, ovat paljon liian korkeampia, koska jos, kat, jos katot ovat korkeita, niin en näitä väittäisintöjä kyllä ymmärrä. Ja tätä bisneshallinnointia, joka tässä näkyy. Miten Berek voisi saada vahvan kannan tässä, sitä en tiedä. Ensin annan parlamentin jäsenille mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja ja aletaan esittelijällä Mia Petri Kumplanatrista. Thank you and, and I'm very sorry. Kiitos. Eh, olen todella pahoillani, että en kuullut ihan eh, alkua, mutta käyn lävitse nämä kalvot ja, ja eh, seuraan tätä. Olen seurannut tätä todella tarkkaan koko ajan parlamentin puolesta. Kiitokset ensinnäkin kaikille, että tulitte tänne tänään torstai-aamuna. Ja suora kommenttini on, käyttäisittekö te samoja lukuja jota me käytimme lainsäädännössä, kun teette analyysejä parlamentilla, koska me päätimme ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen, että me puhumme gigapiteistä näissä tukkuhinnoissa, ja nyt luen jälleen megapiteistä. Tämä e, ei ole ymmärrettävää silloin, koska jos me puhumme gigabittiyhteiskunnasta ja meidän tavoitteenamme on, että ihmiset voivat käyttää paljon dataa ei riippuen hinnasta, vaan tarpeesta. Ja tämä on se tavoite, joka meillä on kaikessa lainsäädännössämme. Ja nyt luen täällä, että okei, hienoa, vain 35 senttiä megabit. No mutta kuka käyttää megabittejä? En minä voi lukea ö, mitään. En voi käyttää WhatsApp-puhelinta, käyttää karttoja, katsella elokuvia tai ö, katsella uutisia – en voisi seurata, mitä ikressä tapahtuu nyt, jos haluaisin eh, jos joutuisin käyttämään 3G-hinnoittelua per megabitti. Eli tämä olisi nyt konkreettinen toive. Ja sitten tämä toinen tavoite oli luonnollisesti se, että on helppo matkustaa, yhdistää Eurooppaa ja toinen olisi se, että tulisi investointeja, jotta voitaisiin lisätä datan käyttöä puhelimissa koska muuten pitää, se, että pitää jäädä pöydän ääreen ja käyttää wifiä, se ei ole tavoite, jos tarvitsee mobiilipalveluita kuluttajille, esimerkiksi karttojen käyttöön ja e-terveys ja muut strategiset askeleet, joihin Eurooppa on ryhtymässä ja sitten näihin investointeihin ja kuinka investointeja on määritelty tämän päätöksen jälkeen. Maat ja operaattorit, jotka suhtautuivat hyvin kriitti, kriittisesti näihin matalin tukkuhintoihin, mutta minä olen nähnyt, että nyt on ryhdytty investoimaan enemmän, koska tämä muuttaa myös avoimuutta. Mutta miten voi olla mahdollista, että joissain maissa saa rajattoman määrän dataa, ja sitten joissain muissa maissa sitä ei saa ollenkaan 30 eurolla. Joten jokainen, joka on kiinnostunut siitä, kuinka paljon voi ostaa 30 eurolla, minä menisin myös tässä äh, esitellä tällaisen show, mutta, mutta joka tapauksessa, jos vertaa kuinka paljon 40 gigabittiä saa 30. Viro, Tanska, Suomi, Kroatia, Alankomaat, Bulgaria ja monet muut maat, jossa voi ostaa rajattoman määrän. Mutta sitten on maata Kreikka, Unkari, Tsekki, Malta, Kypros, Portugali, jossa saa hyvin vähän. Saksa, ikävä kyllä, sielläkään ei saa paljon. Joten minä uskon, että tämä on se syy, miksi me teemme tämän kuluttajille, eurooppalaisille, että he voivat matkustaa, mutta syvempi analyysi on se, saammeko me hyvää, hyviä datamobiilipalveluita vai ei. Muuta lainsäädäntöä on tulossa, mutta tämä oli se lähtökohta, josta minä tätä analysoin. Eli jos teillä on kommentteja tähän, myös kriittisiä kommentteja, esimerkiksi Rova Fyr, joka edustaa yrityksiä, jotka eivät innokkaasti näitä matalempia tukkuhintoja halua, koska he tienaavat rahaa. Mutta kuitenkin meidän parlamenttimme tutkimuksen analyysi oli se, että telekomyhtiöiden äh, voitot ovat hieman laskeneet, mutta se oli niin vähän, että se ei ole minkäännäköinen argumentti enää. Karins, please. Uh, thank you very much. I have... Paljon kiitoksia. Kaksi kysymystä. Kaikki tämä on kiinnostavaa ja en tunne politiikkoa, joka ei olisi sitä mieltä, että on hyvä, että kuluttajat voivat käyttää verkkovierailuja. Eli poliittisesti tämän voitto. Oletteko tehneet tutkimuksia kuluttajahinnoista? Puhuitte tukkuhinnoista. Puhutteko kuluttajahinnoista kotoisista hinnoista, ei siis verkkovierailusta? Ovatko, ovatko operaattorit korottaneet, kompensoineet alhaisempia verkkovierailuhintoja kotoisilla hinnoilla? ja sitten ICT-yritysten kannattavuus. Ovatko voittot pienentyneet? Onko se yhteydessä tähän? Meillä on siis paljon hyötyä tämän toimen kanssa, mutta muualla ongelmia, koska yritysten kannattavuus liittyy siihen, kuinka paljon rahaa on investointeihin tulevaisuudessa. Tämä kiinnostaa minua. Muuten paljon kiitoksia hienosta esityksestä. Jste Korčak. Eh, měl bych eh, stejnou otázku, kterou znesla kolegyně Kumpula na tri, ale proto... Kysymykseni heijastelee sitä, mitä Kumpula na tri sanoi, mutta koska olen tsekki, onko se ongelma? Voinko jatkaa omalla kielelläni vai pitääkö puhua ranskaa? Se on teidän päätöksenne. Selvä. Kollega Kumpula Natri mainitsi sen ongelman, että useammassa maassa ei ole juuri pääsyä dataan. Tsekki nyt on juuri niitä maita. Meillä on kolme operaattoria Tsekissä. Markkinarakenne on aika selkeä. Ja ne ovat jakaneet markkinat keskenään. Vaikka ne tietysti kiestä, kiistävät, että mitään kartellia olisi, mutta kyllä se on silmin nähtävä. Ja dataa kiintiöt ovat minimaaliset ja ekstrasta joutuu maksamaan ja aika paljon. Mitä me voimme tehdä? Tsekkinä täytyy allekirjoittaa, alleviivata, että yli 10 vuotta sitten edeltäjäni Miroslav Ramsdorf argumentoi roamingin puolesta ja sitten Sveitsin viranomaiset jahtaisivat häntä ja maksoivat siitä hin- hengellään. Mutta hän mainitsi tämän ensiksi poliittisessa ryhmässäni. Jos on verkkovierailulla, tsekkinumeroilla, tsekkioperaattori laskuttaa lisää. Siinä on joku erityinen lisämaksu, joka on ihan Erlahin vastainen. Meidän juristimme väittävät, että se on ihan jees. Mitä komissio voi tehdä tälle? Näin voi ruveta tapahtumaan muissakin maissa. Lisämaksut alkavatkin soveltua, kun ol, ulkomailla pitempään kuin tietyn määrän päiviä. Enkä tarvita Sveitsiä, joissa verkkoverot ovat absurdin kalliita, vaan kaikkialla muualla Euroopassa. Nämä ovat ihan periaatteellisia kysymyksiä. Ja haluaisin vastauksia äänestäjien puolesta. Meidän äänestäjät eivät absoluutista direktiivistä ole kiinnostuneet, vaan käytännön asioista. Thank you. Uh, já bych prvé řadě chtěl popřát panu Godfreyovi hodně úspěchů v jeho novém, nové funkci. Haluaisin aloittaa eh, kiittämällä ja toivottamalla paljon onnea hänen eh, uudesta virastaan. Minä tiedän, miten hankala ja miten vaikeaa on yrittää koota yhteen kaikki nämä yksittäiset itsenäiset äh, äh, säätelijät ympäri Eurooppaa. Me kaikki haluamme hyvin toimivan berekin. Ymmärtääkseni se ajanjakso, joka meillä on analysoida, mitä on tapahtunut, on liian lyhyt. Olen toki tyytyväinen siitä, mitä näin, koska tässä on nähtävissä positiivinen trendi. Kun yrittää säädellä jotain, se on aina kysymysmerkki. Tuleeko tästä hyvä asia vaiko ei, ja vain aika näyttää, kumpi se sitten on. Minulla on kaksi kysymystä. Paul Rybich mainitsi tämän kokouksen, joka kesti aamu neljään. Minäkin muistan tällaiset. Me olemme olleet hieman jak- ruuhkautuneita. Joissain maissa nämä rajoitukset, joita asoitimme, olivat lii- asetimme, olivat liian korkeat ja joissain maissa liian matalat. Joten se, mitä me yritämme tässä nyt tehdä, on löytää jonkinnäköinen kultainen keskitie. Ja muistaakseni ainakin pari tuntia me käytimme siihen, että yritimme löytää tämän optimaalisen tien. Kysymykseni kuuluu, teidän kokemuksenne perusteella ja tilastojen perusteella, onko olemassa mitään optimaalista ylärajaa, kannattaako lisätä painoa, painostusta, eikö tämä voi johtaa negatiivisiinkin vaikutuksiin markkinoilla. Toinen kysymys oli aika, me, tässä oli aika, aika, tai silloin me kuulimme aika vankan mielipiteen siitä, että meidän pitäisi jättää markkinat rauhaan ja että meidän pitäisi jättää markkinoille se, että ne löytävät optimaalisen tavan toimia. Kuten kollega Kolicek sanoi, markkinat ovat usein hyvin monimutkaiset ja, ja individualistiset. Eikö meidän pitäisi jättää markkinoille löytää oikea keino operoida ja toimia? Se on aina se kysymys onko sen arvoista, että ei, kannattaako EU sekaantua tähän? Ja recht herzlichen Dank. Nächste ist äh, Teresa Griffin. Kiitokset. Äh, sitten Teresa Griffin, ole hyvä. Uh, thank you Paul. I'm sorry for being late. Kiitos Paul. Anteeksi kun olen myöhässä. Aika paljon täällä tapahtuu, niin kuin voitte kuvitella. En oikein tiedä mit, mitä tällä nämä muut tahot pyrkivät tekemään. Olisi kiinnostava tietää. Ihan äitinä puhun, kun tyttäreni lähti lomalle ensimmäistä kertaa. Hän oli 17-vuotias. Hän oli yksi ystävänsä kanssa. Hän olisi pitänyt ottaa yhteyttä sosiaalipalveluihin. Hänen palasi sitten kotiin aikamoisen puhelinlaskun kanssa 300 puntaa tuli hinnaksi. Kyllä tämä säädös on ollut todella hyödyllinen ja suosittu yhdistyneessä kuningaskunnassa, ei ainoastaan lomalla, vaan myös kun käydään töissä muissa maissa. Olen yhtä mieltä kollegan kanssa näistä kätketyistä kuuluista. Minä todella vahvasti haluaisin pysyä EU-ssa mukana ja on sanottava, että tämä RLA on hyvin suosittu yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta en, en voi nyt hallituksen kanssa hallituksen puolesta vastata. En tiedä, miten tätä sovelletaan ensi maaliskuun jälkeen. Onkohan teille tähän mitään vastauksia? Joo, herzlichen Dank. Suurkiitokset. Minulla on yksi toteamus ja kaksi kysymystä. Ensinnäkin eh, lainsäädännöllisestihän me olemme määritelleet, että me emme enää halua eurosenttiä per megabitti, vaan euro per gigabitti ja pyytäisin, että tulevaisuudessa tilastot olisivat tämän mukaiset, koska se olisi silloin kuluttajille ja kaikille osapuolille paremmin ymmärrettävissä. Toinen asia minua kiinnostaisi, miten te näette nämä tulevat taajuuksien huutokaupat ja mikä tämä beauty contest tilanne on, minkälaisia optioita Berekillä on jäsenvaltioille valmisteltuna – ja olisiko mahdollista, että meillä olisi tällainen eurooppalainen gigabittipörssi, jossa sitten tukkuhinnoissa käytäisiin kauppaa. Ja sitten, että me haluamme markkinahinnat, mutta se on mahdollista vain silloin, kun puitteet ovat yhtäläiset koko Euroopassa. Mitä askeleita meidän tulee ottaa, jotta me saisimme kunnollista kilpailua Euroopassa? Olkaa hyvä. First of all, I thank members for those questions. Kiittäisin ensiksi jäseniä näistä kysymyksistä. Pyrin vastaamaan niihin. Helpoin on vastata kysymykseen gigabiteistä euroissa. Tämä on mielekäs mitta lopukäyttäjän näkökulmasta. Varmasti raportoimme niistä, kun tulemme parlamenttiin seuraavan kerran. Oli jotakin kysymyksiä mitä vaikutuksia tällä on investointiasteeseen ja kotimaisiin hintoihin. Ja yksi jäsen myöskin kommentoi, että, että aika on kulunut vasta niin vähän, että arviointi voi olla hankalaa vielä. Ja olisin vähän samaa mieltä. Yksi asia, joka on vaikutusarvioinnissa vaikeaa, tai jos mietitään vaikutuksia investointiin tai kotimaisten hintojen vaikutukset investointiin. On vaikea sanoa, mitä olisi tapahtunut, jos Erlahia ei olisi toteutettu. On tehty tutkimuksia Bergissä toisessa yhteydessä yritysfuusioiden tapauksessa, kun neljä operaattoria on esimerkiksi, niistä on päädytty kolmeen operaattoriin ja on katsottu, minkälaisia hintavaikutuksia on. Ja olemme vertailleet vaikutuksia markkinoihin, joissa fuusiota ei ole tapahtunut. Ja muistan, että kerättävä datan määrä eh, ekonometrisen analyysin vaativuus oli suuri. Joten hintojen ja investointien välinen kysymys on sellainen, että sitä voisi tarkastella vähän myöhemmin, kun aika on kulunut. Ja investointien arvio on erittäin hankalaa, koska investoinnit ovat syklisiä, riippuvaisia on erittäin hankala purkaa sitä, mikä on syklistä investointeja ja miten trendi on muuttunut. Me näemme evidenssiä siitä, että palveluiden laatu on huono, kun ei ole pärjätty lisävolyymien kanssa. Estettiin kysymys, miksi kotimaisesta hinnoittelusta ja miksi jollakin markkinoilla on rajaton netti ja toisilla markkinoilla hinnoittelu on kovin erilainen. Irlanti on yksi niistä markkinoista, joissa yksi operaattori tarjoaa rajatonta pakettia. Tämä on kunkin markkinan kilpailudynamiikasta kiinni. En uskoa, että verkkovierailu kotona regiimi on vaikuttanut siihen. Kysymys on operaattoreiden määrästä, NVOsta ja muista toimijoista. Eli tämä on hyvin markkinakohtainen asia. Kun olimme ongelmista Tsekissä, nämä ovat asioita, joita Tsekin kansallisen viranomaisen pitäisi tarkastella. Ehkäpä kilpailuviranomaistenkin pitäisi tarkastella tilannetta, jos täällä on kilpailuongelmia. Ja silloin kun yritykset fuusioituvat tai sitä mietitään, on erittäin tärkeää, että komissio arvioi kuluttajien kohdistuvia vaikutuksia. Siltä pohjalta yhteensä pitää ajatella. Ja sitten taisi olla kysymyksiä siitä, mikä olisi optimaalinen tukkuhinnan katto ja olisiko ongelma, jos niissä mentäisiin liian pitkällä kun Berekillä kantaa tähän. Ja sanoisin, että tehdäksemme hyvin perustelun päätöksen tuosta, meidän täytyy ymmärtää hyvin kustannusrakenteet siinä pohjalla. Ja yleensä koettiin, että tarjolla olleet kustannusanalyysit tuolloin, kun kello neljä eri leirissä neuvoteltiin, niin tämä data ei ollut riittävän yksityiskohtaista ja robustia. Ja kuulen Berekin pöydän näiltä kollegoilta, että, että nykyään suhtaudutaan luottavaisemmin siihen kustannusmallinnukseen, jota tällä hetkellä tehdään. Ja katsoen täytyy olla riittävän korkeita, jotta ne kattavat ainakin lisäliikenteen kustannukset. Mutta voi olla, että marginaalikustannusten lisäkustannusten suhteen verkostojen välillä ei ole niin suuria eroja. Vaikka verkkojen ko- kokonaisinnat vaihtelevat demografisten ja koko syyden vuoksi, niin marginaalikustannukset vaihtelevat vähemmän. Haarukka on pienempi. Mutta mitä paremmin kustannusrakenne tunnetaan, sitten tiedetään myöskin, mitä au, miten katot astetaan. Ehkä on parempi aset, jättää markkinat rauhaan ja ei puuttua nykyisen kehikon lainsäädännön ja muun lainsäädännön filosofia on, että säätely ja puuttuminen ovat asioita, jotka tehdään, jos markkinat eivät toimi, jos on markkinahäiriö. Eh, tai jos markkinat eivät toimi, pitää tehdä interverttiä putoasioihin markkinatilanteen korjaamiseksi. Ja oli prima facie näyttöä siitä, että vierailu, verkkovierailuhinnat heijastuvat sitä, että markkinat eivät toimi. Mutta tämä on monimutkaista, koska tämä on kytköksissä kuluttajan voimaa, mutta tämä on kytköksissä myös kuluttajien kykyyn arvioida, kerätä tietoa ja arvioida verkkoviranon kustannuksia. Voi olla, että verkkovierailu, kun kotona ei ole täydellinen markkinainterventio, mutta se on tuottanut paljon paljon parempia tuloksia loppukäytölle kuin aikaisemmin aikaisemmissa tilanteissa. Mitä sitten brexit tapauksessa tapahtuu verkkavierailulle? Ja minunkin vastaukseni on, että sehän on sitäkin, niin minkälainen Brexit tulee. Minun ennustustaitoni ei nyt vielä riitä tuohon kysymykseen vastaamiseen. Kaos tämä mikrofoni ulkopuolelta. Me kaikki toivomme niin puhuja jatkaa. Että, että niin ei käy. Ja sitten frekvensseistä ja gigabittien vaihtamisesta keskenään. En oikein ymmärtänyt kysymystä. Jos ajatellaan taajuuksien jako Euroopassa, ja jäsenmaat ovat, jollakin on tietty taajuus 7 megahertsille, toisille on 3,6 megahertsille taajuus joissakin maissa päätökset tehdään pian. Se saattaa olla uusien, uusien toimijoiden määrää tai kustannusten laskua. Me näemme, että datan käyttö kasvaa runsaasti taajuuksien tarjoaminen mahdollistaa sen, että toimi, operaattorit kykenevät vastaamaan kysyntään ja noiden taajuuksien käyttöä. Ja 5G parantaa liikkuvan laajakaistan tarjonnan lisäämistä ja laskee sen hintaa. verrattuna nykytaajuuksiin ja 4G. Ja tämä hyödyttää loppukäyttäjiä. Jokaisella jäsenvaltiolla on toimivalta määrätä taajuuksista. Ja näemme jonkinlaista pehmeää harmonisointia tästä verokiarvioinnin kannalta. Tällaista on tapahtunut jo epämuodollisesti. Ja taajuuksista määräävät viranomaiset varmasti ovat hyötyneet siitä, että asiantuntijuutta on jaettu siinä, miten taajuuksia kohdennetaan. Very good, uh, uh. Kiitos. Tämä oli hyvä aloitus tälle keskustelulle. Nyt voimme siirtyä kakkososaan. Was asking, did Tähän mitä Karins kysyi, eikä Berik ollenkaan analysoinut äh, roamingin hintojen vaikutusta kotimaan hintoihin. Eikö teillä ole tätä tietoa? Tällainen kysymys vaan esitettiin niin se on aika tärkeää joillekin maille. Me emme ole tällaista analyysiä vielä tehneet. Se on asia, mitä me voimme tulevassa, tulevaisuudessa katsoa, mutta on välttämätöntä, että meillä on hieman enemmän kokemusta – koska olisi hyvin hankalaa meille ennustaa, mikä vaikutus kotimaan hinnoille olisi ollut, jos ei olisi ollut roamingia. Mutta me olemme nähneet kuitenkin, että on operaattoreita, jotka ovat tarjonneet paketteja ilman roamingia ja on ollut operaattoreita, jotka ovat poistaneet roamingin paketeistaan. Joten ilman täyttä analyysiä, niin nämä, tästä voi kuitenkin sanoa, että, että jotain on kuitenkin tapahtunut eh, näille kotimarkkinoiden eh, tarjonnalle, mutta mitään kunnollista analyysiä meillä ei tällä hetkellä ole. Thank you so much. Uh... Kiitos. Ja nyt sitten me voimme lähteä katsomaan operaattorispesifistä vaikutusta. Ja annan nyt muutamalle operaattorille puheenvuoron rouva Lise Fur, joka on pääjohtaja Etnossa, Eteanossa. Etno on hyvin tunnettu täällä Euroopan parlamentissa, mutta täällä on, meillä on myös ESKO, kyberturvallisuusjärjestö. Mutta siis me haluamme hyvin mielellämme kuulla teiltä, mitä vaikutuksia te näette tällä tulevaisuudessa. First of all, I'd like to, to thank uh, Kiitos to uh, Chair uh, Butek for inviting the at this forum. And I'm not gonna... Niin, kiitos. Äh, kiitos, että sain tulla tänne puhumaan. Minä en aio puhua tästä eksosta mitään, joka on tämä kyberturvallisuusosio, vaan me puhumme äh, etnon ja sen jäsenten suulla. Kiitokset äh, herra Godfreylle ja kaikille mepeille ja komissiolle tässä huoneessa. Tänä päivänä me puhumme hyvin tärkeästä ja näkyvästä aiheesta. room Like at Home, kotimaan hintaiset verkkovierailut. Eli siis minä edustan Etnoa, joka on tämä pääkauppa äh, elin teleoperaattoreille Euroopassa. Kaikki meidän jäsenemme ovat yrityksiä, jotka joka vuosi investoivat Euroopan digitaalisiin verkkoihin. Meillä on Telefonica, Orange, Proximus ja Tim, ihan vain mainitakseni muutaman meidän jäsenistämme. Ja ennen kuin sukellaan itse tähän tämänpäiväiseen aiheeseen, niin minusta on hyvin tärkeää saada kertoa teille, että meidän yrityksemme ovat hyvin kiireisiä tällä hetkellä. Kuten komissio ja parlamentti sanoivat, niin pääprioriteetti tänä päivänä meille on se, että voimme varmistaa, että tarjoamme kalastajille, kuluttajille ja yrityksille alemmat hinnat, paremmat hinnat. Ja kaikki meidän yrityksemme ovat kehittämässä uusia kuituverkkoja ja 5G-verkkoa koko Eurooppaan. Tämä merkitsee sitä, että meidän jäsenemme ovat johtavia ja kattavat noin 70 prosenttia näistä e, investoinneista cutting edge-verkoille. Noin 49 miljardia euroa on investointu sekä laitteistoon että verkkoihin. Me mainitsimme myös, että tämänpäiväinen kilpailu on globaalia ja on helppo ymmärtää, miten tärkeää tämä työ on, jota me teemme, emme ainoastaan telekom-sektorin tulevaisuudelle, vaan ennen kaikkea sitä tehdään kaikkien Euroopan teollisuuksien vuoksi ja EUn kilpailukyvyn parantamiseksi. Jos me katsomme tätä kotimaahintaista verkkovierailua Roam Like at Home, niin haluaisimme keskustella operaattoreittemme kokemuksista, kun ne ottivat käytäntöön Roam Like at Home eh, järjestelmän, koska aikaisemmin eh, roaming eh, roamingin poistaminen oli menestyksekäs, koska kuluttajat ja yritykset vastasivat hyvin positiivisesti tähän Roam Like at Home-projektiin. Yksi indikaatio on se, ainakin mitä tulee Etnon jäseniin ja niiden, heidän kokemuksiinsa, niin tämä siirtyminen oli äh, hy- hyvä ja joustava ja se johti teleliikenteen kasvamiseen Euroopassa. Kuten Godfreykin näytti kuvissaan, niin kasvu on ollut suuri. Mutta teidän täytyy myös miettiä, mitä tämä merkitsi kaikille meidän yrityksillemme. Niiden piti todellakin tehdä suuri investointi hyvin lyhyessä ajassa. Minä muistutan aina ihmisiä siitä, että että kun roaming-maksut katosivat, niin palvelut ja kaikki sisäinen työ ja työoperaattoreiden kesken jäi yhä kuitenkin olemaan. Ja elämän tosiasia on, että yksikään operaattori ei omista verkkoa kaikissa EU-maissa. Ja tämä merkitsee, että kun me emme enää laskuttaneet tästä palvelusta, meidän täytyy silti tehdä kaikkemme, että kaikki asiakkaat voivat hyötyä ilmaiseksi näistä palveluista. Ja tämä merkitsi sitä, että meidän piti, tai meidän operaattoreidemme piti sopeuttaa järjestelmänsä hyvin nopeasti, ja tämä oli paljon työtä myös teknisesti. Ja olen itse asiassa hyvin ylpeä siitä, että tämä onnistui kaikille Etnon jäsenille. Olen myös hyvin tyytyväinen, kun olen kuullut tältä toimielinten puolelta, että tämä työ on tunnustettu telekom-operaattoreina. Me olemme tuoneet erittäin suuren osan työtä tähän onnistumiseen omilla toimenpiteillämme. Vaikkakin meillä tänä päivänäkin on kysymyksiä, niin nyt meidän kaikkien on sopeuduttava ja meidän täytyy myös lisätä investointeja – mutta äh, Roam Like at Home operaatiossa me tulemme olemaan se osa, joka hakee ja on osa ratkaisua eikä se ongelma. Ja jos katselemme äh, laajempaa äh, tavallaan kuvaa, niin ymmärrän, että on vain muutamia poikkeuksia, joita on pyydetty tai annettu. Ja tämä osoittaa, että säännöt äh, toimivat ja ne toimivat hyvin. Mainitsen tämän erityisesti siksi, että meille teollisuuden alana vakaus ja säätely puitteiston luotettavuus ja ennakoitavuus ovat erityisen tärkeitä tekijöitä tämänpäiväisessä maailmassa, jossa 5G on ihan nurkan takana. Ja kuten voitte kuvitella, yksikään investoija ei ole onnellinen, kun kertoo hänelle, että meidän on nyt unohdettava roaming-tulot. Eli silloin meillä on vähemmän resursseja. Ja se, mikä on kaikkein tärkeintä kuitenkin investoinneille on oikeudellinen eh, varmuus. Ja me jatkamme työtämme säätelijöiden kanssa niin, että voimme myös seurata näitä sääntöjen määrittelyä ja täytäntöönpanoa ja seurata myös kuluttajien etuja. Kun olen puhunut meidän jäsenillemme, niin eh, he ovat nähneet joitain tiettyjä petosasioita, ja samoin myös äh, reilun käytön ongelmia, joten me tarvitsemme säätelykeskustelua, vuoropuhelua ja että säännöt pragmaattisella tavalla täytäntöön pannaan. Joten minulla on teille neljä viestiä tässä puheenvuoroni lopuksi. Minulla ei ollut mitään kalvoja mukana täällä, mutta ensinnäkin meidän päätavoitteemme on antaa Euroopalle parhaat verkot parhain hinnoin ja varmistaa, että sisältö on oikealla, samalla tasolla kuin sen globaaleilla kilpailijoilla. Eli globaali näkökanta on tärkeä. Toisekseen Roam Like at Home teki suuret ponnistelut, mutta eurooppalaiset verkkoyritykset ovat olleet mukana tämän menestyksen rakentajana. Kolmanneksi, sääntöjen varmuus on tärkeää varsinkin tänä hyvin herkkänä tilante- tässä herkässä tilanteessa ajatellen ilmastointiilmapiiriä Euroopassa. Kaikki meidän jäsenemme Etnossa, me olemme täysin kansallisten säätelijöiden käytettävissä, Berekin käytettävissä, komission sekä parlamentin kanssa ja haluamme tehdä yhteistyötä tässä asiassa. Kiitos. Yes, thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja nyt seuraava puhuja. Mehal Kama, Ventokommin osakas. Ja hän voisi puhua mobiili- ja virtuaaliverkko-operaattoreiden nimissä, MVNOiden nimissä. Se on kiinnostavaa toimintaa. You can, ah, it works now, okay. Uh, thank you for the invitation. Kiitoksia kutsusta. Hieno tilaisuus meille, koska voin esitellä teille pienen eurooppalaisen operaattorin näkymiä. Me olemme virtuaalisen matkaviestiverkon operaattori. Toimimme Itävallassa kilpailumilla markkinoilla Euroopassa. Olen ollut teollisuudessa 20 vuotta olin toimitusjohtajana Orangeissa ja Telerin Austriassa ja Plussassa johtajana ensin. Ja tiedän tunnen alan hyvin ja myöskin verkkovierailukehitykset. Ensiksi haluaisin johdannanomaisesti puhua yrityksestäni. Perustin sen heti, kun Orange ja Hutchins fuusioituivat Itävallassa. Ja tämä oli osa tämän yrityssulaumaan korjaavia toimenpiteitä, joita määrättiin. Ja olemme toimia 2015 tammikuussa ja Sloveniassa viime toukokuussa. Ja meidän markkinaosuutemme Itävallassa 6,5 prosenttia, kolmessa puolessa vuodessa ja Sloveniassa vuodessa 2 prosenttia. Tämä on aika merkittävää, koska täytyy muistaa, että työskentelemme tällaisena markkinarakotoimijana työskentelemme ainoastaan kuluttajamarkkinoilla. Emme tarjoa mitään bisnesasiakkaille. Ja Itävallassa on iso, laaja kastamarkkina. Asialla on vähittäis asiakkaat käyttävät älypuhelimia. Ja tällä sektorilla markkinaosuutemme on jo 10 prosenttia. Miten onnistumme näin kilpailulla markkinoilla? Meidän tarjontamme on ainutlaatuista virtuaalisena operaattorina, koska me tarjoamme täyttä seurattavuutta, täysin reiluja hintoja. Ja lupaamme, että me koskaan nosta hintoja. Ja jos kustannukset halventuvat, kaikkeen asiakkaiden hinnat halpelevat. Asiakkaan ei tarvitse parempaa tarjosta. etsiä. Jos tulee parempi tarjous, kaikkien tarifit laskevat. Ja näin me olemme saaneet markkinaosuutta. Onko meillä vaikutusta markkinoilla? Tässä kuviossa on hinnoitteluindeksi, joka on RTR Itävallan viranomaisen laatima. Hinnat ovat nousseet äh, ensin Hatsisan ja Oritsin jälkeen. Välittömästi fuusion jälkeen keskihinnat nousivat 304, jos saan selvää luvuistani. Ja sanotaan meidän pääbrändistä Hotista 2015 hinnat alkavat taas tippua. Se oli neljästä kolmeen tyyppinen fokus ja kilpailu oli pientä ja kun tulemme markkinoille tarvitsemme hot-tuotetta, hinnat taas tippuivat. Meillä oli merkitys kilpailussa sekä säätelyviranomainen tavallaan kuin kilpailuviranomainen ovat todenneet saman. Minä olen yhtäältä ylpeä tästä – mutta asemamme on vaarassa. Erityisesti tukkuroaming järjestelmästä. Näytän teille pari vaikutusta, jotka jo tiedätte. Ehkä ette tiedä ja huhuja kertaa, että roaming käyttöön lisääntyminen ei ole niin iso juttu virtuaalisille verkko-operaattorille. Näytän teille käyttö malleja. Jotkut sanovat, että se on kausittainen vaikutus kesällä. On kielteisiä vaikutuksia. Mitä vaikutuksia on? Ensimmäinen vaikutus kuluttajapuolella. Useimmat ihmiset käyttävät roamingia. Ja use, nämä ihmiset myös käyttävät roamingia enemmän tarkastellaan käyttää tämän Ventacomin hot-tuotteen tilanne. Näette, että käyttäjien määrä, jotka käyttävät verkkovierailupalveluita EU-ssa kaksinkertaistuu. Ja sitten tämä huhu, että MVNO-asiakkaat eivät käyttäisi roamingia. 70 prosenttia käyttävät roamingia ainakin kerran vuodessa. Ja tässä näette myös, että tämä käyttäjäkasvu, siinä ei ole mitään kausivaihteluita. Se kasvaa myös niinä kuukausina, jolloin ei ole lomaku sesonkia. Entäs minuutit? äänipuhelut. Tätä olette tässä datasta, mutta puheminuutit ovat kasvaneet lähes viisinkertaiseksi. Erlahista. Ei Erlahista, Erlahiin. Jälleen eipä juuri kausivaihtelua. Eli kasvaa tämä silloin, kun ei ole loma-aikoja sitä aika vaikuttava luku datasta. Datan käyttö räjähti lähes 45-kertaiseksi ennen Erlahia. Erlahien. Ja kasvu ei lomakausina on suurempi kuin tyypillisinä lomakuukausina. Yleiskuvana – data- ja pohjapalvelut kasvavat valtavasti. Ja tässä mainitaan kasvua vuodesta yksi vuoteen kaksi verkkovälillä kuin kotona regimissä. Ja näemme, että tukkuhinnat ovat tippuneet 20 prosenttia, mutta käyttö on kasvanut 100 prosenttia. Puhun säätelystä lisää, mutta tämä säätely ei toimi. Mikä se on epätehokasta. Merek totesi, että on tukkuhintoja, jotka ovat alle säädeltyjä hintojen. Ja esittelen tämmöisen termin kuin yksipuolinen ostaja Unilateral Buyer. Tässä esimerkki. Meillä on verkkooperaattori Itävallassa ja Saksassa. Jos itävaltalainen operaattori lähettää asiakkaan Saksaan, niin sitten Saksasta lähtee asiakkaan sitä valtaan. Ja jos liikenne on saman kummankin suuntaan, me kutsumme sitä tasapaineiseksi liikenteeksi. Eli liikenne Itävallasta Saksaan, Saksasta Itävaltaan, on tasaista, mutta sitten on epätasapainoista liikennettä. Liikennettä menee vain yhdestä maasta, joka on marginaalista tämän tasapainoisen liikenteen päälle. Tämä mar- marginaalinen liikenne, sen hinnat ovat erittäin alhaisia. Ja, t- ja tällaista treidausta voi tehdä, jos on vain monella puolella verkkoa. jos voi tarjota verkkoon asiakkaille, muiden asiakkaille, jotka tulevat maahasi, ja sitten voit lähettää asiakkaat muun maahan. Tämä on treidattu jo operaattoreiden kesken. Ja sitten virtuaalioperaattoreiden puolella ei ole verkkoa. Me käytämme verkko-operaattorin verkkoa Itävallassa, ja me olemme siellä virtuaalioperaattori. Kuten näette, lähetämme paljon asiakkaita toiseen maahan – ja he tekevät verkkovierailuja tuossa maassa. Ja kun meillä ei ole mitään treidattavaa, meidän kustannuksemme ovat aina tässä säädellä kattohinnalla. Meillä ei ole mitään myytävää toisen suuntaan, me emme voi treidata. Ja siinä vielä koiran ydin. Mikä tämä ongelma, näyttää sen Bergin raportissa. No, reaali reaaliset hinnat ovat alle tämän katon. Ja tämän takia virtuaaliset operaattorit ovat alakynnessä. Ja muistakaa, että tässä laskemassa on keskimääräiset reaaliset hinnat, ja se on yhdistelmä tasapainosta ja epätasapainoista liikennettä. Tasapainoinen liikenne, sillä ei ole väliä Eli tämä epätasapainoinen liikenne tekee eron ja se hinnat ovat paljon alhaisempia kuin mitä nähdään tässä. Meidänkin arvioinnissakin keskimäärin MVOn virtuaalioperaattoreiden hinnat ovat 50 prosenttia korkeammat, mitä operaattorit laskuttavat toisiltaan. näemme Ventokomin ja Hot, Hotin tulokehitystä ennen Erlahia ja Erlahin alun jälkeen. Tuloja on vielä vähän. Meillä on myös tarifeja, joissa meillä on kansallisia hintoja. Tänään tämä kustannuksetkin. Ennen Erlahia meillä oli matala kannattavuus ja Erlahin jälkeen olemme tappiollisia. Kolmella kvartaalilla kvartaalin tappio oli lähes 600 000 euroa, ja se kasvoi lähes 900 000 euroon kvartaalilla 2018. Eli tukkuhinnat tippuivat, mutta kannat on tippunut. Ja tappiot ovat tällä hetkellä 2,5 miljoonaa eurossa vuositasolla Erlahin jälkeen. Tämä on 20 prosenttia epitästä ja 20 prosenttia nettovoitoista. Mikä yhteenveto ja lopuviesto. Me oot olemme, lisäämme tehokkuutta, innovaatiota ja laskemme hintoja monissa maassa. Meistä Erla verkkoverrat kun kotona on hieno juttu, se sopii meidän profiiliin. Meidän asiakkaat, kaikki asiakkaat tykkäävät. Ja se todellakin kertoo digitaalisista sisämarkkinoista. Ja ei meillä ole koskaan sellaista kantaa, että meillä olisi sellaiset tarifit, joissa ei olisi roamingia tai olisi tämä kestävyyslauseke, jossa olisi lisäkasti hinta roamingista. Se ei ole meidän idea. Me olemme kilpailua lisäävä voima. Mutta jos tukkojärjestelmä pysyy sellaisena kuin se on, meillä on riskiä keskipitkällä aikavälillä, koska näytin teille, koska tukkuhintojen laskeminen on pienempää kuin realisten tukkuhintojen laskeminen. Ja meitä heikentää kotimarkkinoilla, koska meillä tulee tappiota roamingista. Eli tukkuhiita kattoja pitäisi dramaattisesti laskea sekä data- että puheminuuttien puolella. Ja uusi mekanismi tukkukattojen asettamiseksi, joka on suhteessa kotimaiseen hintatasoon. Ja tässä on Roomin tukkosäätelyn hintakehitys. ja Orange Hutchison fuusiossa asetettiin kansalliset hinnat. Ja 2013, viisi vuotta sitten, puhuttiin 3Gstä. Käyttö oli paljon alhaisempaa. Gigabitin hinta oli 1,7 euroa. Ja 2020, 20 vuotta myöhemmin, kun käyttö- ja tehokkuus teollisuudessa on räjähdysmäisesti kasvanut. Ja tämä kattohinta on kuitenkin korkeampi kuin mikä asetettiin 2013. Kiitos. Ja, richtig herzlichen Dank. Äh. Oikein paljon kiitoksia. Kuten näette, niin tässä on erilaisia näkökulmia. Ja nyt sitten seuraava puhuja, herra David Martin. Hän on Boikin, Beukin kuluttajajärjestön edustaja ja mielenkiinnolla kuuntelemme nyt hänen näkemyksiään siitä, mitä markkinoilla tapahtuu. Mutta kiitämme Beukia siitä, että olette tukeneet Euroopan parlamenttia tässä hyvin tulevaisuuteen orientoituvassa keskustelussa. Huomenta kaikille ja suuret kiitokset tästä alustuksesta ja kutsusta tulla paikalle. Minulla on kunnia työskennellä tässä asiassa parlamentin ja muiden sidosryhmien instituutioiden kanssa. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä roaming on aivan lippuleiva hanke, osoitus siitä, mitä EU voi tehdä kansalaisilleen. Olen varma, että kaikki muistatte ajat, jolloin matkustaminen tarkoitti, että pitää vaihtaa puhelinta tai pyytää, ettei kukaan soita, koska muuten tulee ikävä yllätys kuun lopussa. Nykyään meillä on EU, jossa voimme matkustaa ja käyttää matkapuhelimme. Siitä, mitä olemme täällä kuulleet ja jäseniltämme kuulleet, on selvää, että kuluttajat ovat todella lähteneet mukaan tähän, tähän uuteen vaiheeseen ja hyödyntäneet näitä uusia oikeuksia. Olihan jo aikakin, tämähän on peruspilari digitaalisen sisämarkkinan toteutumisessa, joka palvelee myös kuluttajia. Mielestäni on aina selvästi toistettava, että roaming on ollut menestystarina kuluttajien kannalta ja Euroopan unionin kannalta. Minun mielestäni meidän on syytä olla ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet. Aikaa meni paljon ja työtä tehtiin rankasti monissa instituutioissa, instituutioissa ja sidosryhmissä. Ei todella pidä aliarvioida sitä, mitä on saavutettu, eikä pidä myöskään yliarvioida, vaan tältä pohjalta on lähdettävä. Vielä ongelmia on avoiminakin. Globaali roaming mainittiin täällä. Sitten on tiettyjä ongelmia, jotka koskevat näitä tukkuhintakattoja ja kuinka ne vaikuttavat markkinoihin. Kaikki näihin asioihin on tulevaisuudessa puututtava. Pidän tämän mielessäni ja katson nyt tulevaisuuteen. haluaisin käsitellä kahta asiaa. Ensinnäkin tämä eh, kohtuullisen käytön politiikka ja sitten nämä enimmäisen tukku katot kohtuullisesta käytöstä eh, välillä eh, uutisia vähän liioiteltiinkin. Jos ajatellaan tätä täytäntöönpanoa säännöstä, jos sitä on uudistettava, niin pitäisi muistaa se, että sääntöjä voitaisiin yksinkertaistaa Aina pitäisi pitää tavoitteena se, ettei, ettei supisteta kuluttajien saavuttamia oikeuksia. Tämä on meille aika tärkeä asia. Emme ole kuulleet jäseniltämme jäsenmaista, että olisi ollut mitään väärinkäytöksiä tai ongelmia kohtuullisen käytön kanssa tähän mennessä. Toki on asia, josta meidän on oltava, jossa meidän on oltava valppaita, varmasti tätä puolta voidaan vielä parantaa. Sitten tukku hintakatoista. On selvää, että tämä on aivan perusasia, kun ajatellaan koko järjestelmän kestävyyttä ja kilpailua markkinoilla. Kilpailu markkinoilla tietenkin merkitsee enemmän valinnanvaraa ja parempia hintoja kuluttajille, joten se on hyvin tärkeää. Nämä enimmäistukkuhinnat meidän mielestämme voisivat olla alhaisempia alusta alkaen. Olemme lukeneet kertomuksesta, että tai mietinnöstä Mitre-valiokunnasta, joka julkaistiin hiljattain, että jos verrataan näitä enimmäishintoja todellisiin kustannuksiin, niin hinnat ovat vielä paljon kustannusten yli, yli yläpuolella jopa kymmenen kertaa suurempia. Olemme aikaisemminkin kuulleet, että tämä aiheuttaa ongelmia virtuaalisen matkaviestin verkon operaattoreille ja muillekin toimijoille. Tätä olisi siis tarkistettava. Nämä enimmäishinnat on saatava alas niin, että voidaan suojata kilpailua markkinoilla. Voisin toki puhua loputtomasti siitä, kuinka hieno asia roaming on kuluttajille ja kuinka paljon siitä kuluttajat ovat hyötyneet. Minun viestini täällä tänään koskee sitä, että roaming on todella menestystarina ja nyt on katsottava eteenpäin ja parannettava tätä, mitä meillä jo on, sen sijaan, että katsottaisiin taaksepäin. Täällä sitten kysymys, pitäisikö EUn pitäisikö näitä asioita säädellä yksin, yksittäin. Emme halua tietenkään palata aikaisempaan tilanteeseen. Kyllähän me tiedämme, miten sen ennen sujui. Halusinkin sanoa, että meidän on syytä olla ylpeitä tästä tuloksesta ja rakentaa sen pohjalta ja katsoa, mitä ongelmia vielä on jäljellä, kuten globaali ruuman ja markkinoiden kilpailuongelmat – katsotaan, että jos tarkastamme tätä kohtuullisen käytön politiikkaa, niin sen kautta yksinkertaistetaan ja säilytetään kuluttajien saamat oikeudet. Ja katsotaan sitten vielä näitä enimmäistukkuhintakysymyksiä, koska vaikuttaa siltä, että siitä on tulossa valtava ongelma ja se saattaa vain kasvaa tulevaisuudessa. Meidän on siis sopeutettava nämä kustannukset näihin hintoihin, enimmäishintoihin. Tämä on todella viestini tänään. Olen iloinen, jos teillä on kysymyksiä ja mielelläni niihin vastaan. On hyvä, että meillä on aika keskusteluun. Haluaisin kiittää teitä kutsusta ja jatketaan nyt hyvää työtä tämän asian parissa, josta kuluttajat hyötyvät. We appreciate... Paljon kiitoksia kovasti. Arvostamme sitä, että Itävallan pohjattuessa oli 2006, työskentelitte sen kanssa, aiheen kanssa ja silloin Itävalta puheenjohtajamaa taas ja meillä on sama aihekin taas. Näemme, että paljon ihmisiä on mukana tässä päätöksenteossa ja nyt on jäsenten kysymykset. Kukapa muu kuin kumpulanatri? Thank you, We are not very many. Kiitos. Meitäpä ei täällä nyt kovinkaan montaa ole, mutta me, jotka täällä paikalla olemme, me olemme hyvin paneutuneita asiaan. Ja haluaisin eh, kiittää. Minulla on ensin eh, kysymyksiä ja kommentteja. Berekin edustaja eh, ei ollut niin varma, että tällä olisi niin suuri vaikutus roamingilla tietoisuudelle ja investoinnille. Berek kysyi kansallisilta jäsenjärjestöiltä hintoja ja minä uskon, että tämä kuluttajien tietoisuus lisää käyttöä. Ja sen vuoksi olen eh, samaa mieltä yritysten kanssa, että niiden on vaikea myydä jotain, jos ihmiset eivät ole halukkaita käyttämään esimerkiksi palveluiden ja datan lisäämistä. Joten tämä on se suuri kuva. Kiitokset hyvistä puheenvuoroista. Minun täytyy kuitenkin muistuttaa, ottaa tästä vanhasta asiakirjasta. Komission äh, ehdotus oli 8,5 megaa. Ja äh, se, mitä komissio ehdotti, oli 8,5 euroa per giga 22, äh, kun me tiedämme, että todellisuus oli 1,3, kuten sanoitte. Jos te olisitte kuunnelleet parlamenttia, suuri enemmistö parlamentissa me olisimme halunneet äh, kolme euroa per giga ja per yksi äh, euro vuonna 2020, mutta tämä oli trilogin tulos, jossa neuvosto halusi aloittaa kymmenestä. Ja lopputulos oli, että aloitimme 7,7. Nyt se on kuusi ja puolentoista kuukauden kuluttua se on 4,5. Ja jos äh, joku täällä kommentoisi, että me olimme väärässä parlamentissa, että oli hyvä ottaa komission lähtökohta tai meidän olisi pitänyt äh, äh, seurata suuria operaattoreita tai neuvostoa, kuten ne avoimesti sanovat. Nyt on aika sanoa, tai siis minä työskentelin kilpailun parissa ja tiedän, että yritykset ovat valmiita kilpailuun ja valmiita investointeihin, joita me todellakin tarvitsimme, kuten täällä kuvaltiinkin. No niin, nyt sitten tämä suuri kysymys, joka minulla on. Kuten äh, Roa Fuss sanoi, että on äh, tarvetta lisäinvestoinneille. Me tiedämme, että investointi äh, taajuuksille on erittäin tärkeää ja sen me näemme 5 g Italiassa maksaa kymmenen kertaa enemmän per henkilö kuin mitä maksaa Suomessa. Miten ihmeessä me koskaan voimme luoda hyvät digitaaliset sisämarkkinat telekomin alalla, niin että on mahdollista investoida eh, Eurooppaan, eikä vain maksaa yksittäisiin maihin. Me emme kyenneet ratkaisemaan tätä Berekissä, eikä eu lainsäädännössä. Tämä oli mahdotonta jäsenvaltioille tehdä enempää. En tiedä, eh, voiko Berek tässä tehdä enempää mutta Berek jo epätasapainoisessa tilanteessa. Mutta jos katsoo tätä spektrumia, jos sitä maksaa, mikä sen käyttö on? Miksi tässä on niin suuria eroja? Itävallassa 220 mega vuodessa per henkilö on spektrumin käyttö. Suomessa se on yli kaksinkertainen. Jos olette uteliaita Saksasta, se on 26, eli yksi kymmenesosa Itävallan taajuudesta. Ja miksi he eivät käytä sitä ja sitten siellä yritetään jopa blokata taajuuksia, että muut eivät voi niitä käyttää. Joten markkinoilla on todellakin mahdollisuus käyttää tätä, mutta minä toivon, että komissio ei vielä antanut tätä seurantaraporttia, koska me pyysimme seurantaa tälle uudelleen tarkastelua. Voitaisinko tämä ottaa mukaan, koska minusta tuntuu, että minä huudan tuuleen eikä kukaan vastaa. Miksi taajuuden käyttöä ei voida myös analysoida? Me emme voi muuttaa hintoja, mutta ainakin analyysi siitä, miksi markkinat käyttävät niin eri tavalla olemassa olevia taajuuksia. Okay, any other request? Uh, yeah. Onko muita? Anteeksi, anteeksi, yksi tärkeä, tärkeä vielä. Tämä epätasapaino. Meillä ei ole täällä pienen maan pientä operaattoria, joka omistaa verkoston, mutta se sopii hyvin tähän MVNO, jolla on tämä epätasapainoinen järjestelmä, mutta myös maat, joissa on pieniä operaattoreita tai suuria maita, joissa on samat operaattorit, jotka omistavat tämän verkon, mutta ne ne lähettävät paljon, mutta ne eivät ota vastaan niin paljon. Sen vuoksi ää, tässä oli tämä epätasapaino. Ja sitten poikkeuksista vielä. Minusta oli reilua ja hyvä, että kaikki telekom-yritykset eivät käyttäneet mahdollisuutta anoa sitä. Ja Berekin jäsenet olivat myös tässä minusta aika hyviä siinä, kun ne sanoivat, että ei ole helppo saada poikkeusta, mutta sen jälkeen kun sen saa, niin se on tarvittava ja siltä kautta voidaan pitää markkinat käynnissä. Äh, Kiitoksi. Já, já budu mít na paní ředitelku Furk jeden možná velmi jednoduchý dotaz a možná velmi komplexní. Minulla on kysymys, joka on toivottavasti helppo, mutta voihan olla, että tämä onkin monimutkainen. Miksi? Oli välttämätöntä. Luoda näin asioihin puuttuva hallinnollinen väline. eivät markkinat toimineet itsessään omillaan? Yritykset tiesivät, että asiakkaat ovat tyytymättömiä verkkovierailuhintoihin. Aina kun matkusti ulkomaille, se me joutui maksamaan paljon rahaa Miksi tämä piti ratkaista hallinnollisin lainsäädännöllisin keinoin? eivät teidän jäsenyhtiöt yhtiöt toteuttaneet tätä itse? Miksi parlamentin piti pakottaa teidän jäseniä tekemään tämä, jos voi muotoilla asian näin? Nyt te sanoitte, että, että liikevaihto on kasvanut, käyttö on kasvanut. Joten taloudellisesta näkökulmasta tässähän kävi hyvin. Mutta mm, ne meistä, jotka olivat varjoesittelijöitä ja esittelijä itsekin, hän kävi kaikenlaisia päiväkeskusteluja operaattoreiden kanssa, että, jotka sanoivat, että tästä tulee jotain ihan hirveää. Joten miksi markkinat eivät toimineet ja miksi eivät markkinat keränneet itselleen kaikkea sitä hyötyä, jota he nyt saavat? Minusta tuntuu, että seuraavalla kerralla meidän täytyy taas puuttua peliin. Jälleen hallinnollisen puolen täytyy täytäntöönpannon muotos, vaikka jälleen tässä on markkinoille valtava mahdollisuus. Tämä kysymykseni on, miksi tämä hallinnollinen säätelypuoli joka kerta joutuu puuttumaan asiaan. Olen puhunut monien operaattoreiden kanssa, millä on itselläni tausta IT-puolella – Enkä ole koskaan ymmärtänyt heidän argumenttejaan. Miksi te, T-Mobile Tsekissä ja T-Mobile Saksassa sanovat, että, että roaming lopetetaan, niin se kustannukset on ihan valtavia meille. Minä en usko, että siinä on mitään kustannuksia. Kaikki on samalla palvelimella. Kysymys on vain siitä, että kumpikin osapuoli sillä oli oma tilinpito kummallakin puolella. Minusta olisi kiva, että operaattorit hoitaisivat asiat, jotta me ei tätä ikävää säätelypuolta pitäisi tehdä. No onhan tässä teknisiä kustannuksia, mutta ne ovat karkeasti samat kautta Euroopan. En usko, että on niin valtavia eroja Tsekiin, Italian ja Suomen kesken. Onko teidän järjestöissä mitään halua olla kuluttajaystävällisempiä. Valitetaan vain tyhmä kysymys, minulla on vaikea ymmärtää tätä asiaa. Kiitokset sitten varapuhemies Kolecek, olkaa hyvä. Spanjalskina, proto bych mohl mluvit, jestli chcete španělsky. Kiitoksia. Voisin puhua espanjaa, mutta puhun tsekkiä, kun se on helpompaa. Kollegani kysyi, miksi, meidän, miksi emme pakota operaattoreita tekemään jotain, josta he itse hyötyvät. Minun kysymykseni kuuluu, kun ajatellaan suuria operaattoreita, millä tavalla se, mitä me täällä olemme päättäneet tai aloittaneet, eli se, että on nopea internet kaikkialla Euroopassa, niin miten se vaikuttaa heihin? Voisiko Grammer kertoa, millä tavalla tämä tarjoaa mahdollisuuksia virtuaalioperaattoreille? Okay. Any other request? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe niitä. Kuka haluaa antaa ensimmäisen vasta? Ehkä me aloitamme herra Kramerista ja teemme sen siitä suunnasta nyt tällä kertaa. Jos nyt ymmärsin oikein, niin täällä oli kysymys eh, eh, markkinoiden säätelystä, mitä roamingiin tarvittiinko? Minusta Paul Rybik voisi vastata tähän kysymykseen täysin, koska hän on seurannut äh, roaming-hinnoittelun historiaa hyvin kauan. Äh, operaattorin näkökulmasta ja operaattorina toimineena noin 20 vuotta markkinoilla, niin me olemme aina yrittäneet olla tällainen äh, eteenpäin viemä voima markkinoilla. Ja tällaisen yrityksen vastuullisena johtajana aina miettii sitä, että mikä on sinun kilpailuvalttisi? Onko parempi, että on matalat kansalliset hinnat korkeampien roaming-hintojen kustannuksella vai toisinpäin? Ja kävi ilmi, ainakin Itävallassa ja myös Saksassa, että matalammat kansalliset hinnat olivat suurempi argumentti saada uusia käyttäjiä kuin että lasketaan roaming hintoja. Toki oli tällainen ryhmä, jolla oli suurempi roaming-tarve, kuluttajaryhmä, joille me sitten mietimme tällaisia roamingin erityishintoja. Mutta vuosien ajan olen aina kannattanut sitä, että säädellään tukkupuolta niin, että pienet operaattorit Euroopassa, eh, ei ainoastaan MVNOt, vaan myös MNOt, eh, että niillä olisi mahdollisuus saavuttaa tämä, tämä kuluttajaryhmä, tämä segmentti. Mutta päätös oli toisinpäin ja hyväksyimme sen. Eli lähdettiin eh, sitten sekä tukku- että yksittäiskäyttäjien markkinoille ja mm, säätely on nyt Roam Like at Home se saattaa olla helpompaa kuluttajille, mikäli tukkuhinta, säätely on tehty hyvin, niin silloin tämä voisi olla mahtava mahdollisuus. Tämä voisi olla hyvä mahdollisuus pienille operaattoreille, mikäli tukkuhinta hallinta tehdään oikealla tavalla – jos katsotaan näitä hintoja kustannustasolla, ne operaattorit, jotka ovat yhdistäneet voimansa, pienet ja MVNOt, niin äh, ne todennäköisesti äh, noudattavat tätä reilukäyttäjyyttä ja silloin todellakin voi käyttää tätä Roam Like at Home. Ja loppujen lopuksi kuluttajille nyt asiat parantuivat paljon verrattuna aikaisempaan. Mutta ei tilanne ole täydellinen, koska eh, siellä on sekaannusta. Ei ole tariffeja ilman roamingia, jos, eh, jos ei panosta vain näihin tariffeihin ja sitä lähtee ulkomaille, niin ei voikaan roaming-hintaa käyttää. Tai maksaa tietyn maksun operaattoreille – joilla on tämä kestävyyslauseke ja sitten on tämä reilu käyttö. Ja sitten on tiettyjä tariffeja, jotka ovat todellisia Roam Like at Home ja joissa on sitten tämä äh, rajaton käyttö kotimarkkinoilla ja Euroopan muissa maissa. Joten on tässä tehty isoja askelia, mutta viimeiset askeleet on vielä otettava. Thank you so much. Kiitos. Ja sitten äh, Rafur. Um, to the point on, on you. Kiitoksia tästä käyttäjien äh, luonteesta ja, ja näistä taajuuksista. Tämä on aika vaihtelevaa eri maissa. Käyttö on erilaista Suomessa, koska Suomessa käytetään paljon matkapuhelimia. Kyllä meidän pitää aika tarkkaan katsoa, kuinka tätä puolta arvioidaan. Uskon, että 5 g myötä sekä taajuuksien hinnat että muutkin – varmasti kannustavat koko tätä käyttötaajuuskapasiteettia. Miksi meillä sitten on ryhdyttävä näin invasiivisiin toimiin, niin kuin täällä parlamentissa on tehty? Minä oikeastaan haluaisin sanoa, että ei se ole tarpeen. Kyllä meillä on markkinat, jotka kehittyvät ja joka on, jossa on korkean tason kilpailua. me EUn sisäisistä puheluista esimerkin, kun tätä, tätä säädeltiin, näimme, että meillä on korkean tason kilpailua. Komission puolelta arvioitiin, että, että kilpailua kyllä löytyy. Tästä R-lahjesta se toi lisää liikennettä, mutta ei lisää liikevoittoa eikä tuloja yrityksille. Jos nyt katsotaan näitä enimmäishintoja, joista täällä on paljon puhuttu, ja myös tätä NV, MVNO-asiaa. MVN-operaattorit ovat kyllä kilpailulevillä markkinoilla ja ITRE analysoi kahta maata eikä koko EUta. Tietenkin olen nyt kuunnellut tässä Grammeria, joka on itävaltalainen. Kuulin hänen kokemuksistaan mutta tietenkin eh, tilanteet ovat erilaisia ja MVNotkin ovat erilaisia riippuen siitä, millä segmentillä ne työskentelevät, millaisilla markkinoilla ne toimivat. Minäkin olin Teliassa kymmenen vuotta ja möin eh, tukkutavaraa MVNOille Tanskassa ja meillä oli paljon eri, erilaista hinnoittelua. Telialla oli haasteja, siellä oli toiset hinnat, me halusimme päästä markkinoille. Nyt meillä on EU, Eurooppa, jossa meillä toimii eh, haastavia operaattoreita kaikilla markkinoilla. Tietenkään meillä ei ole operaattoreita, jotka toimisivat kaikkialla koko Euroopan alueella, mutta meillä on hyvin kilpailukykyiset markkinat. Sitten Beukin kommentteihin vielä. Emmehän me voi palata takaisin, koska nämä verkostot ovat rakennettu, ne on, ovat olemassa. Meillä on osa Vodafone ja muut operaattorit, joilla on jo nämä verkostot jos asetetaan enimmäishinnat, jotka ovat alhaisempia. Tämä pätee sääntelyyn. En oikein Verekin kertomuksesta enkä myöskään Itren mietinnöstä löydä mitään vahvaa argumentointia sen puolesta, että olisi säänneltävää enemmän tätä markkinaa. Pidämme kiinni tästä RLA-sääntelystä. Me Meistä se on menestys ja meistä on hirvittävän tärkeää, että keskitymme siihen, että tämä oli nyt hyvä asia loppukäyttäjille ja kuluttajille. Tie oli pitkä, mutta nyt katsomme myös uutta todellisuutta, kun 5G on tulossa ja tarvitaan uusia investointeja. Jos markkinoihin kohdistetaan lisää painetta, on vaarana, että nämä Euroopan investoinnit eivät onnistu. Yhdysvalloissa on nyt kaksinkertainen vahti Euroopan verrattuna. Kyllä meidän pitäisi pitää varamme, koska markkinat ovat hyvin monisyiset. Mitä tahansa sääntelypuolella teemmekään, se vaikuttaa meihin kaikkiin. Ennustan ainoastaan Tukholmiin, vaan se vaikuttaa myös äh, siihen, kuinka nopeasti 5G-verkko otetaan käyttöön ja kuinka laadukas verkostomme on. Next is Mr. Kiitos. Äh, Sipherra Goodfry. Goodfrey. I think I just make, make two comments. Kolme kommenttia. Miksi parlamentin piti ryhtyä toimiin ja lainsäädäntöön? Ja Miksi näin ei käynyt muutenkaan? Toteaisin, että taajuudet ovat olennainen resurssi verkoille. Tämä rajoittaa kilpailuiden määrää 3, 4, 5. Markkinat eivät ole täydellisesti kilpailtuja ja kilpailun dynamiikkaa vaikuttaa oligopolistinen markkinarakenne. Ja ennen interventiota jokaisen vähittäisi toimijan, joka näkisi ison eron pohjaajan tai gigabittien myymisessä kotimarkkinoilla ja kustannusten välillä, kun Isaacs oli ulkomailla. Oli väistämätöntä, että tämä heijastuisi vähittäisintoihin. Mutta jos tukkuhintojen asettaan tai tarkastelee markkioperaattoreiden kilpailu, tiputtaa tukkuhintoja hyvin epätäydellisesti, koska toimijoita on hyvin vähän ja niiden mahdollisuus saada lisää liikennettä hintaa tiputtamalla. Ei, sitä ei tapahdu, koska verkkoverolla tekemä ihminen ei mieti näitä kustannuksia liikenteessä ollessaan. Tilanne oli monimutkainen. Ja kilpailu ei koskaan olisi ajanut tukkuhintoja riittävän alas. Ja sen takia säätely on sattautunut välttämättömäksi. Nyt tilanne on muuttunut. Romin hinnat ovat laskeneet. Eivät vieläkään niin alas kuin kustannustasolle. Dynamiikka on sitä yksi kysymys, mutta tämä oli lähtökohta. Perkeen on täytynyt tehdä paljon työtä uuden lainsäädännön harmonisoidun täytäntöönpanon eteen. Olemme keskittyneet myös strategisiin kysymyksiin. Ja ekonomista tutkimustakin tarvitaan. Jotkut jäsenet ovat ottaneet tämän esille. Me tulemme tekemään julkisen kuulemisen ja kuuntelemme parlamenttia työohjelman suhteen ennen vuotta 2020. Ja meillä olisi tervetulleita kuulla jäseniltä minkälaisia tutkimuksia ja minkälaista tietoa ymmärrystä Berek tarvitsisi. Kiitokset. Thank you. Ja sitten vielä viimeisenä Beu. consum- Jos katsoo kuluttajamarkkinataulukkoa, niin telekom on se, josta useimmiten valitetaan, jossa markkinat eivät toimi kuluttajien kannalta parhaiten ja ehkäpä tässä on hieman haavoittuvassa asemassa, kun on kysymys tällaista palveluista ja sen vuoksi on erittäin tärkeää säädellä telekomkoodi, roamingin post, poistaminen niin, että ihmiset saavat äh, hyvää palvelua oikeudenmukaisella hinnalla. Ja on mahdotonta ymmärtää, mitä monissa näissä telekom-tarjonnoissa, joita kuluttajat saavat, äh, sen vuoksi säännöt ovat tärkeitä. Ja sitten tämä, että markkinat säätelisivät itse itseään. Minusta tuntuu, että koko tämä, nämä markkinat Euroopan tasolla olivat lähinnä kartelli, koska kaikki hyötyivät siitä. Kaikki käyttivät roaming-maksuja, joten oli selvää, että itse ne eivät todellakaan olisi tätä poistaneet. Se ainakin oli se kuva, mikä meillä oli. On vaikea olla kuluttajaystävällisempi, jos se merkitsee sitä, että samanaikaisesti se vaikuttaa sinun vakaisiin tuloihin ja vielä varsinkin täysin helppoihin tuloihin, jossa hyötyy paljon siitä, mitä tekee. Joten me ajattelimme ja ajattelemme yhä, että on tärkeää, että EU puuttuu tällaisiin asioihin, varsinkin kun se koskee tällaisia perusasioita, joista EU:ssa nimenomaan on kysymys. Ihmisten vapaa liikkuvuus, digitaaliset sisämarkkinat, tämä on tärkeää jos me mietimme sitä, mitä me haluamme rakentaa unionissa. Joten nämä säännöt ovat yhtä tärkeitä kuin ennenkin. Ja meidän on hoidettava tällaisia asioita ja huolehdittava siitä, että saavutamme sen, mitä tavoitteeksi asetimme. Ja sehän oli, että saamme nämä kaksinkertaiset maksut poistettua ja että saamme äh, kilpailua kuluttajien hyödyksi. Much, äh. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten vielä viimeisenä pyydämme Euroopan komissiota kertomaan, mitä he ovat oppineet tästä kuulemisesta ja mikä tulee olemaan roamingin äh, tulevaisuus komission tulevassa äh, väliarvioinnissa ja 13. kesäkuuta 2020. Samoin kuin myös mitä tehdään äh, globaalin roamingin suhteen komission jäsen Malmström, onko hän lähtenyt tekemään jotain bilateraalisen sopimuksen VTOssa, ITUn kanssa, kansainvälisen telekommunikaatiounionin kanssa, koska puhutaan siitä, että roamingin pitäisi olla kulupohjaista. Eli onko hän antanut tästä ohjeita muille vanhoille kumppaneille? Olisi mielenkiintoista nähdä, seuraako komission jäsen Vestager tätä asiaa. Minä kävin eilen mukavan keskustelun pääjohtaja Violan kanssa ja hän muistutti minua ensimmäisestä roamingista 2007. Minusta nopeus on kaikki tällä sektorilla. Tämä kehittyy tavalla, jolla emme uskoneet sen koskaan voivan kehittyä. Viikko sitten kävin Kiinassa. Me kävimme pitkät keskustelut keinoälystä ja koneellisesta oppimisesta ja tietojenkeruusta. Ja varsinkin telekomin alalla tällä on hyvin tärkeä rooli. Ja myös luottamuksen rakentamisvälineet ovat asia, joita täytyy tarkastella enemmän. Eli meillä on Anthony Velan DG Connectista. Ole hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Well, I can... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin oikein mielelläni ilmoita, että ensinnäkin olemme iloisia siitä, että voimme käyttää tällä puheenvuoron ja olemme myös iloisia siitä, että oli mahdollisuus kuulla tästä näytöstä nyt, kun arvioidaan, missä vaiheessa prosessia nyt ollaan menossa ja mitä tuloksia tästä on tullut. Kuten tiedätte, roaming-sääntelyn mukaan on annettava kattava tarkastelu ensi vuoden lopussa tilanteesta, mutta myös väliarviointi tämän vuoden lopussa. Joulukuun puolen välissä se pitäisi julkaista. Me olemme juuri sitä viimeistelemässä. Uskon, että voimme jo ottaa oppia monista asioista paljastamatta vielä. Sen enempää voitte odottaa, että voitte odottaa, että että komission kertomus on varsin pitkälti samoilla linjoilla kuin ne eh, puheenvuorot, joita täällä olemme kuulleet. Olemme saaneet paljon näyttää myös Berekiltä, joka toki selittää tämän. Berekon, eh, Berekin kanssa olemme tehneet merkittävää yhteistyötä tässä asiassa. Yleisesti ottaen Erlach eh, sääntelyä tarjoavat mahdollisuudet on kyllä kuluttaja ottaneet vastaan ja se näkyy kysynnässä ja luvuissa kes- keskimääräiset luvut. Luvut ovat yksi asia, sitten on yksittäiset tapaukset. Jossakin tapauksessa oli yksi operaattori, jonka datan käyttö oli aivan räjähdysmäisesti kasvanut. Yleisviesti on hyvin selkeä ja menteinen sekä operaattorille että kuluttajille olisi vaikea kieltää tämä ja aliarvioida sen vaikutuksia. Kun katsotaan eteenpäin, Tosnovskin kysymys on hyvin tärkeä. Aivan alusta asti roaming sääntely on ollut aika rajoitteista osittain siksi, että tällaista puuttumista markkinoihin pidetään poikkeuksellisena. Markkinoilla pyritään antaa mahdollisuus oikaista itse toimintaansa tai antaa ainakin näyttöä siitä, että se aikoo oikeasta toimintaansa sääntelyn puuttuessa. Toki Godfrey kertoi nyt asioista, jotka osoittavat, että näin ei ehkä tapahdu, mutta kun katsotaan esimerkiksi enimmäistukkuhintoja ja tukkumarkkinoiden toimintaa todellisuudessa – kun arvioidaan sitä, miten, mutta toimivatko markkinat nyt paremmin kuin aikaisemmin. niin se siinä näkyy kyllä. Toinen tärkeä asia, joka liittyy tukku myyntipuoleen ja josta monet puhujat täällä tänään ovat puhuneet, koskee sitä, että meillä olisi mahdollisimman luotettavat kustannusten mittaukset. Tässä teemme läheistä yhteistyötä Berekin kanssa ja sen jäsenten myötä myös operaattorien kanssa, kun kehittämme mahdollisimman pitkälle vietyjä mallinnuksia näistä kustannuksista tällä markkinalla. Ja ne liittyvät toki käytettyjen verkkojen kustannuksiin. Ne voivat olla merkittävä osa tätä kokonaisvaltaista katsausta, joka julkaistaan sitten ensi vuoden loppupuolella. Uskomme, että tätä työtä ei ole syytä kiirehtiä. Ja sitä odotellessa haluamme olla aika varovaisia, emmekä halua mitään liian nopeita johtopäätöksiä vetää rajallisesta datamäärästä tai näistä vähittäishinnoista muutamilla markkinoilla, jotka eivät oikeastaan heijastele todellista datan käyttöä. koko väestön keskuudessa. Tulemme tässä arvioinnissa ja lopullisessa kertomuksessa merkit, per, kunnolla perehtymään siihen, minkä tyyppisiä markkinatoimijoita meillä on. Tämä ei koske ainoastaan MVNOta ja MNOta, vaan myös sellaisia markkinaoperaattoreita, jotka saavat enemmän tai lähettävät enemmän liikettä, liikennettä. Katsotaan, kuinka järjestelmä heille toimii. Uskon, että näin voidaan saada rauhoittelevaa tietoa siitä, että meillä on tasapainoinen järjestelmä, jos näin ei ole, niin sitten on tunnistettava, missä kohtaa oikaisutoimia olisi syytä tehdä, jos tarpeen. Tästä syystä panemme kyllä merkille jotkut argumentit, joita täällä tänään on esitetty. Toiseksi viimeisenä huomautuksena vielä haluaisin puhua tästä kohtuullisen käytön politiikasta. Siitäkin täällä muutamat puhujat esittävät kommentteja. Tässä on todella Katsotaan mikä tilanne on yhtäältä nykyisellään. Säännöt ovat luultavasti vähän monimutkaisempia kuin jotkut haluaisivat, jotta voidaan suojella kuluttajaa ja ottaa huomioon erityyppiset kuluttajakäyttäytymiset markkinoilla. Joskus on tehtävä tällaisia kompromisseja ja uskon, että että jos oikein perusteellisesti tarkastellaan uudelleen tätä kohtuullisen käytön politiikkaa, on muistettava nämä riskit myös. Lopuksi vielä Griffinin kysymykseen vastaus koskien tätä harmillista Brexit-kysymystä. Siinä tapauksessa, että mitään sopimusta ei saada aikaan, komissio on antanut tällaisia valmistelu muistioita ja siellä on myös televiestintää ja rumengia koskeva asiakirja, millä me toimitan sen valiokunnan sihteeristölle, joka voi sitten toimittaa sen teille. Siinä tapauksessa, että erosopimus on se, mikä tällä hetkellä on pöydällä, ja jos se hyväksytään, niin sitten ainakin tietyn aikaa siir- meillä on järjestelyt ja tällainen normaalimpi toimintatapa tässä tilanteessa. Lopuksi vielä henkilökohtainen huomio Rybihille. Tässä roaming-pelissä en ole ollut ihan niin kauan kuin te. Tulin tähän peliin mukaan 2010 vuoden alussa, kun laadittiin Euroopan digitaaliagendaa ja sitten siellä oli näytti siltä, että roaming hinnat lähentyisivät kotimaisia hintoja vuoteen 2015 mennessä. Tämä oli jotenkin shokeraama, mutta, mutta aika tässä vähän veni, mutta joskus, joskus nämä pahimmatkin ennustukset tota, toteutuvat. Important. Kiitos. Minusta on tärkeää nähdä, että Euroopan parlamentti, kansalaisten valitsema parlamentti, me ajamme heidän etuaan. Voitimme my- myös tuomioistuimessa se on pitkä tarina, mutta se on menestystarina. Jos katsoo markkinatutkimuksia, miksi Euroopan unioni on tärkeä kuluttajille, roaming on yksi niistä asioista, joka tulee aina esiin näissä keskusteluissa. Joten taistelu jatkuu. Yritämme saada aikaan parempia ratkaisuja. Puhuin myös äh, Maria Gabrielin kanssa, komission jäsenemme kanssa, joka on täysin sitoutunut tähän ja komission jäsenten kuulemiset ensi vuonna tulevat olemaan mielenkiintoisia. Millä tavalla uusi komission jäsen reagoi kysymyksiimme? Onko roaming tärkeää? Pitäisikö sille tehdä jotain? Neli Cruz tarvitsi toisen kierroksen vastatakseen näihin kysymyksiin. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää nähdä, kuka on seuraava komission jäsen ja mitä me voimme tehdä kansalaistemme eduksi. Ja myös vaalikampanjassa Tämä on yksi positiivinen tapa puolustaa Euroopan demokratiaa. Kiitoksia kaikille ja virallisesti päätän tämän kuulemisen. Seuraava kokous on 3. joulukuuta kello 15-18.30 ja 22. marraskuuta iltapäivän kokous. Tämä tänään siis on peruttu kuukausi ennen joulua. Niin. No, kaikkea hyvää Nähdään seuraavassa kokouksessa. Kokous on päättynyt.